Kollega Serbi kertoi minulle juuri, että hän on liittynyt vihreiden ryhmään. Vastaavat Unkarin viranomaiset ovat kertoneet minulle, että herra Janos Adea, joka on Unkarin tasavallan uusi presidentti, ensimmäinen kesäkuuta 2012 jää pois ja herra Banki tulee tilalle. Ja myöskin artikla 3 kohta 2 toteaa sen, että jokainen jäsen osallistuu parlamentin toimintaan silloin, että ei ole löydetty mitään, että hän on myöskin etukäteen kirjallisesti kertonut, että hänellä ei ole sellaista virkaa, joka olisi Euroopan parlamentin mandaatin vastainen tai, ei, tai olisi ristiriidassa sen kanssa. Ja näin ollen, herra Banki, tervetuloa. Hyvää päivää, kollega. oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 35.2012 äh, artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti esittänyt uusia jäseniä